laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi. Ennen kuin annan, eh, ensin annan puheenvuoron esitelle, sen jälkeen komission eh, jäsenelle ja sitten varjoesittelijöille, mutta haluaisin pyytää anteeksi ensin myöhästymistä. Eh, todella pyydän anteeksi, että olin pari minuuttia myöhässä näin aluksi. Herra Turvalts, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ah, Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin ilmaista suuren kiitollisuuteni muita esittelijöitä, siis varjoesittelijöitä kohtaan. Ryhmädynamiikka oli erittäin mielenkiintoista. Me edustamme eri puolueita, meillä on erilaisia mielipiteitä, edustamme eri maita ja meillä on erilaisia prioriteetteja, painopistealueita. Tästä kaikesta huolimatta olemme onnistuneet yhdistämään voimamme ja luomaan jotain. Olemme saaneet jotain aikaan ja eroista huolimatta meistä tuli hyviä ystäviä tämän työn yhteydessä. Kiittäisin myöskin puheenjohtajavaltiota ja sillä, sillä tapaa, jolla puheenjohtajavaltio toimi tässä asiassa. Ilman heidän merkittävää panostaan, ja kun tiedän, että alku oli erittäin huono neuvoston puolella, sitten huomatta puheenjohtajamaa teki parhaansa. Sen jälkeen, kun asia vatvottiin edestakaisin, Loppujen lopuksi onnistuimme saamaan aikaan hyvin teknisen, hyvin teknologispainotteisen ja ideologisen asiakirjan, jonka pohjalta voidaan tehdä työtä. On kuitenkin kaksi asiaa, jotka oikeastaan närästyttävät minua. Tarkoituksenamme oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja tarkoituksena oli myöskin avata Eurooppa teknologiselle edistykselle, mahdollistaa teknologinen edistys Euroopassa. Kaikkien äänestysten jälkeen Envi-valiokunnassa joudumme kysymään itseltämme, pääsimmekö oikeastaan siihen tavoitteeseen, johon me pyrimme. Onnistuttiinko siinä? Rehellinen vastaus on, että ei tavoitteeseen päästy. Rima oli paljon korkeammalla. Olimme asettamaan asennet riman korkeammalle kaasujen päästöjen vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että Eurooppa tulee olemaan sellaisessa asemassa, jossa pääsemme 2020, 2030 ja jopa 2050 vuoden tavoitteisiin. Olen erittäin huolestunut ja uskoakseni varjoesittelijät ovat aivan yhtä lailla huolestuneita ja samalla tavalla huolestuneita kuin minäkin, kun ajattelen meidän kykyämme päästä näihin tavoitteisiin. Päätimme myöskin mahdollistaa teknologisen edistyksen Euroopassa, avata Eurooppaa tässä suhteessa. Uskon, että tämä oli erittäin tärkeä tavoite, sillä mikäli Eurooppa ei siirry eteenpäin teknologisiin keinojen avulla, loppujen lopuksi Eurooppa jää tässä jälkijunaan. Ja se tulee vajomaan toiselle, kolmalle tai neljännelle sijalle tässä asiassa Euroopassa. Meillä on myöskin systemaattisia ongelmia, määrävähemmistö, joka estää päätöksenteon neuvoston puolella esimerkiksi. Joskus tällainen määrävähemmistö saattaa toimia diktaattorin tavoin. Meillä on ihmisiä ja jäsenvaltioita, jotka pelkäävät tulevaisuutta. Ja mikäli ne kavahtavat tulevaisuutta, ne eivät uskalla tehdä oikeita päätöksiä. Siksi ne painavat käsijarrua tai vetävät käsijarrua ja pyrkivät myöskin jarruttamaan Euroopan edistystä. Tällainen järjestelmään tai systeemin, systemaattinen ongelma neuvoston puolella yksi suurimpia haasteita, joka meillä on. Mikäli neuvosto ei kykene näkemään tulevaisuutta ja valoa tunnelin päässä, silloin emme voi päästä tavoitteeseen, mutta ilomielin palaan vielä asian pakeille ja puhun vielä sitten, kun varjoesittelijät saaneet puhua. Muchas gracias. Kiitokset teille ja seuraavaksi herra Arias Kanjente, olkaa hyvä. presidente. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun, eh, jossa käsitellään ilukkia, eli eh, maankäytön muutosta. Tämä on tärkeä keskustelu, koska se osoittaa selvän tien kehittyneille biopolttoaineille. Tämä on merkittävä edistysaskel ja olen tietoinen siitä, että tämä ei ole ollut helppoa. Toivottavasti että tuette tätä sopimusta ja voimme saattaa neuvottelut loppuun. Haluaisin ilmaista vilpittömän kiitokseni kaikille parlamentin jäsenille, mukaan lukien niille, jotka edellisellä vaalikaudella tekivät työtä hyvin vakuuttavasti tämän asian osalta. Erityisesti haluaisin kiittää herra Turvaltsia ja hänen neuvottelutiimiänsä, samoin kuin herra Lavia kaikista ponnisteluista, jotta tämä asia saataisiin nyt tähän loppuvaiheeseen. Kompromissipaketti on suurten myönnytysten tulos. Haluaisin kiittää myös loistavasta yhteistyöstä ja siitä, että annoitte komissiolle paljon mahdollisuuksia jakaa omia näkemyksiään. Kompromissipaketti, jota viedään eteenpäin, on paljon vahvempi kuin neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos Euroopan parlamentin päättäväisyyden. Haluaisin vielä sanoa muutaman sanasen tästä kompromissipaketista. Aloitan tästä rajoarvosta, jota biopolttoaineilla voi olla, kun ajatellaan uusiutuvien energialähteiden direktiiviä, eli biopolttoaineiden kattoa ajatellen elintarvikeviljelyskasvia. Alun perin tämä katto oli asetettu 5 prosenttiin, eli puolet liikenteessä olevan uusiutuvien energialähteiden rajasta. Tällä tavalla voitaisiin sitten ilukin vaikutuksia lieventää ajatellen olemassa olevaa tilannetta. Pakko, kompromissipaketeissa raja on 7 prosenttia. Se on korkeampi kuin alun perin parlamentti esitti, mutta Täällä vielä voidaan lieventää ilukin vaikutuksia. Sitä paitsi tässä muitakin elementtejä, joilla voidaan vahvistaa tätä raja-arvoa. Kompromissipaketissa yritetään saada vietyä eteenpäin siirtymään kohti kehittyneitä biopolttoaineita. Tämä on äärimmäisen tärkeä tulevaisuutemme kannalta, aivan niin kuin me sanotaan. Jäsenvaltioiden täytyy asettaa kehittyneiden biopolttoaineiden tavoite 0,5 prosenttia viitearvona. On aivan totta, että tämä ei ole velvoittava tavoite, mutta yhtä lailla on totta, että jäsenvaltioilla on tässä sopeutettu siirtymäaika niin, että ne voivat äh, myös määritellä oman kun, poliittisen kunnian himonsa ajatellen kehittyneitä biopolttoaineita. Ja tämä antaa teollisuudelle myös selvän viestin ilman, että tämä on myös, äh, ei olisi realistinen jäsenvaltioiden suuntaan. Ja kun ajatellaan jo olemassa oleviakin aloitteita, kuten Horisontti 2020, äh, tämä, nämä auttavat eurooppalaisen teollisuuden kehittymistä. Tämän lisäksi kompromissipaketti parantaa tulosta, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tässä nämä määräykset tulevat käsittämään myös uusia laitoksia. tässä paketissa vaaditaan, että täytyy myös antaa tietoa komissiolle mahdollisista oletetuista iluk-tekijöistä ja niiden vaikutuksista ja tällä tavalla pystytään myös kasvihuonekaasupäästö tietoja parantaa. Komissio ja Euroopan parlamentti vastustivat neuvoston ehdotuksia, kun ajatellaan tätä kehittyvien polttoaineiden laskemista, kun ajatellaan uusiutuvia polttoaineita. Kokonaisuudessaan kaikki nämä elementit, joista puhuin, antavat panoksensa sille, että paketti on tehokas iluk-tekijöiden vaikutusten vähentämiseksi. Tämänhetkinen tilanne biopolttoaineissa, sitä suojellaan ja kehittyvien biopolttoaineiden teollisuus saa tulevaisuuden kannalta myönteisiä viestejä. Tiedän, että kaikki ne asiat, jotka olivat Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, eivät nyt löydy tästä loppuehdotuksesta, mutta kun otetaan huomioon ne vaikeudet, joita tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa oli, uskon, että Euroopan parlamentti on kyllä suurta menestystä saavuttanut asian osalta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, ja seuraavaksi eri ryhmien puheenvuorot. Ensinnä puheenvuoron saa edustaja Fjellner, kaksi minuuttia. Tack så mycket, ordförande. Och jag vill också passa på att tacka Nils Thor. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni Nils Turvaltsia loistavasta työstä, jonka hän on tehnyt tämän mietinnön eteen. Minä tulin uutena 11 vuotta sitten parlamenttiin ja näin, että uusiutuvan energian lähteiden tavoitteet olivat aivan liian alhaisia. Me etenimme liian hitaalla tahdilla tavoitteiden saavuttamisessa ja nyt Ruotsissa ympäristöpuoleen ja sosiaalidemokraatit puhuvat siitä, että etanolia voitaisiin käyttää tankkaamiseen. Okay. I can do it in, uh, I, I can't... En voi kyllä puhua saksaa, anteeksi vain, mutta no en ainakaan näin aamutuimaan, illalla ehkä. Al- aloitan uudelleen. Joka tapauksessa tilanne on erilainen tänään. Etanolista puhuttiin tienä helvettiin. Ja jos katsotaan vihreitä jäseniä ja, ja sosiaalidemokraateja, niin me katselemme täällä nyt uusiutuvien energialähteiden tavoitteita uudelleen ja mitä nopeammin sitä parempi. Me näemme, miten öljypumput ruostuvat, mutta emme, meidän ei pidä puhua taivasta tai helvetti-skenaariosta. Me voimme kata kumpaakin komponenttia. Biopolttoaineet ovat tärkeä komponentti esimerkiksi Ruotsissa, jossa on tietynlaista liikennettä laajalla laajamittaisesti. Kun puhutaan pitkän aikavälin tavoitteista, niin siinä kohdassa tämän lainsäädäntöehdotuksen suhteen saattaa tulla ongelmia. Ed- Er- erityisesti vihreiden ja vasemmiston kohdalla on ollut tässä erimielisyyksiä, sillä tässä on tiukat rajat, mitä tulee kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Eli meidän pitää todellakin luoda vakaita sääntöjä, ja ne, jotka kutsuvat itseänsä vihreiksi, heidän pitäisi äänestää näiden sääntöjen puolesta, sillä muuten tuetaan fossiilisia polttoaineita. Dos minutos y medio. Kiitoksia. Teille meni kaksi ja puoli minuuttia. Uh, Minäkin haluaisin kiittää herra Turvaltsia esitteli hänen tekemästään työstä. Olosuhteet olivat usein vaikeat ja loppujen lopuksi kompromissi syntyi ympäristövaliokunnassa. Olen erittäin kiitollinen esittelijän tekemästään työstä tämän puolesta. On tärkeää, että pohdimme, miksi tätä keskustelua käydään ja miksi tämä asia on niin kuin jo vuosien ajan on nähty vaikutuksia, joita on syntynyt huonosta EU-politiikasta biopolttoaineiden kohdalla. Olen nähnyt itsekin näitä ikäviä vaikutuksia. Itse toimin aiemmin kansaisjärjestössä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, sillä kokonaiset yhteisöt ovat joutuneet kärsimään – huonoista, ikävistä vaikutuksista, jotka ovat aiheutuneet meidän politiikastamme, etenkin kun on kyse biopolttoaineiden tuotannosta maalla. Tätä maa, samaa maata olisi voitu käyttää ruoan tuottamiseen. Jotkut paikallisyhteisöt ovat menettäneet elikeinonsa tämän vuoksi, ja tästä on tullut epäsuoria maankäytön muutoksia ja ikäviä seuraamuksia. Ekosysteemit on korvattu toisilla sen sijaan, täysin olisi ratkaistu ilmastonmuutosongelmasta, on vain pahennettu. Ratkaisu, joka nyt on edessämme, on epätäydellinen. Ei millään tavalla salaa sitä, että olemme hyvinkin huolissamme ainakin ensimmäisen sukupolven polttoaineiden kohdalle asetetusta raja-arvosta. Haluaisimme, että tuo arvo olisi paljon pienempi. Tämä kynnys kattoarvo. Joissakin ja neuvoston hyväksymä tai omaksuma asenne heijastelee joidenkin jäsenvaltioiden kantoja. Ja suoraan sanottuna komissionkin puolella kunnianhimon taso voisi olla korkeampi, mutta tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, ja meidän täytyy tämän merkitys muistaa. Se umpikuja, jos on niin pitkään oltu, ei ole ollut hyödyksi näille yhteisöille, jotka mainitsin, eikä siitä ole ollut hyötyä myöskään teollisuudelle, koska teollisuudella on hyvät tarkoitusperät, mutta teollisuuden täytyy saada jotakin hyötyä niistä investoinnista, jotka teollisuus on tehnyt. Nyt paketti vihdoinkin ottaa huomioon epäsuorat maankäytön muutokset, ja komissiolle annetaan nyt mahdollisuus tässä käyttää hyväksi tieteellistä näyttöä, jonka olemassaolon jotkut ovat pitkään jo kiistäneet. Nämä ikävät vaikutukset, jotka mainitsin biopolttoaineiden viljelyn osalta, niin toivottavasti tässä nyt ei pelata halpaa peliä pisteiden saamiseksi. Tuki on, tämä paketti on epätäydellinen, mutta askel suuntaan, siksi me tuemme sitä. Sí. Eh, señor Danks, tiene una tarjeta azul de señor. Eh, teille on herra Dans esitetty sininen kortti herra Lysosilta. Hyväksyttekö? Kyllä. Rotisso ton sinadelfo, Herra. Kiitoksia. Haluaisin sanoa kollegalle seuraavaa. Tiedättekö, että tämä viimeinen ma- maanjäristys, joka tapahtui Himalajalla, liittyy ilmastonmuutokseen? Näin ollen me voimme huomata, että ihmisten vaikutus eri toten polttoaineiden kautta on erittäin vaarallista. Herra Dans. No, no I think there are many causes of earthquake. Maanjärjestyksellä on monia syitä. Mannerlaatat ovat tärkein syy maanjärjestykseen. Mielelläni kuulisin, mikä teillä jotakin näyttää siitä, miten biopolttoainepolitiikka, jota Euroopan unioni harjoittaa, aiheuttaa, on ollut jokin tavalla aiheuttanut tämän Nebalin kammottavan maanjäristyksen. Mikäli teillä on jotain tietoa tästä, niin kuuntelen kyllä kiinnostuneena, joten minä suhtaudun tämän asian kyllä ihan avoimesti. Kiitoksia. Tässä oli pieni tällainen tietoisku. Ja sitten edustaja Görling, olkaa hyvä. No, no hän ei ole salissa. Seuraavaksi siis puheenvuorossa herra Herbrandi. Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook beginnen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijä Nirs Turvaltsia hänen erinomaisesta työstään. Hänen linjoittamansa tie vie parlamentissa asioita eteenpäin ja varmasti neuvostonkin puolella. Corinne Lepage hoiti tämän asian ensimmäisen kätten yhteydessä. Nyt hän on jatkanut tätä työtä suoraan sanottuna. Jäsenvaltioiden asenne ei lupaa hyvää tulevaisuuden kannalta tavoitteet 2020, mikäli halutaan tavoit- saavuttaa ja 20 prosentin vähennys, niin silloin ja sitten myöhemmin vielä suuremmat hiilidioksidin vähennykset, niin tässä valossa tulevaisuus ei näytä kovinkaan ruutu, tällä hetkellä vähdysten osalta. Nyt otetaan hyvin pieniä askeleita eteenpäin. Joka ikinen millimetri kuitenkin on askel oikeaan suuntaan, mutta meidän pitäisi oikeastaan ottaa paljon isompia harppauksia. Jäsenvalti- joidenkin jäsenvaltioiden asenne neuvoston puolella antavat ymmärtää, että ilmastopolitiikassa on vaikea päästä eteenpäin. Euroopassa me usein kehumme itseämme ja sanomme, että 2020 vuoden tavoitteisiin kyllä päästä, mutta kun katson omaa maata niin Alankomaita, havaitsen, että nyt kun talous alkaa pikkuhiljaa jälkeen jälleen pyöriä, niin silloin hiilidioksidipäästöt tulevat kasvamaan sen sijaan, että ne vähenisivät. Uskon, että tällaisia asioita täytyy pitää tarkalleen silmällä. Nämä pienet mukautukset polttoainelaatua koskevan direktiivien ja uusiutuvan energiaa koskevan direktiivin pyrkivät hyvään politiikkaan ja meidän täytyy tässä päästä eteenpäin kun tarkastamme tämän päivän maailmassa tila, valitsevaa tilannetta. Mutta tieteellisen puolen näyttöä täytyy kattaa pohjaksi ja sitten aina mukauttaa päätöksiä tieteelliseen näyttöön. Biopolttoaineet eivät ole mikään pyhä graalin malja, niin kuin jotakin vuosia sitten kuviteltiin, että ratkaisivat kaikki ongelmat. Nyt täytyisi eristää kehittyneempien biopolttoaineiden viljelyä, mutta muista samalla kestävä kehitys, eikä toimia niin kuin viime vuosina on usein toimittu. Tähän suuntaan pitäisi viedä. Aion kyllä äänestää tämän tuloksen puolesta, vaikka tämä tulos onkin kovin heppoinen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Konecina. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kun Mietin, miten äänestäisin loppuäänestyksessä tästä mietinnöstä. Olin epätoivoinen ja jopa surullinen. Me kaikki haluaisimme tukea kehittyneitä biopolttoaineita. EU on tehnyt valtavan virheen, kun tämä alkuperäinen direktiivi luotiin. Monet tekijät jätettiin huomioon, että niillä oli valtava vaikutusta ympäristöön ja lisäksi elintarvike riippumattomuus väheni. Minulla oli suuria odotuksia tämän uudelleen tarkastelun suhteen, mutta nämä odotukset eivät täyttyneet. Ensimmäinen varoitusmerkki oli se, että päivittäistä painetta tuli loppausryhmien puolelta. Niitä ei kiinnostanut ympäristö, vaan se, minkälaisia polttoaineita tuettaisiin ja mihin kategoriaan ne itse kuuluisivat. Ja me olemme nyt lähtemässä vahvalla asiakirjalla näihin loppuneuvotteluihin, mutta lopputulos on pelkästään epäonnistuminen Euroopan parlamentille. Me olemme nyt luovuttaneet jäsenvaltioiden ja neuvoston paineen edessä. Me olemme kaiken olennaisen, olennaisen menettäneet. 6 prosenttia oli tämä yläraja en, alun perin, ja me me olemme sallineet nämä ei-sitovat tavoitteet. Minä siis tuen parlamentin muotoilua, mutta parlamentti ei pystynyt Envin kantaa saamaan läpi. Eli viimeinen, viimeinen versio on vain vähän parannettu versio vuodelta 2009. Me emme ole saavuttaneet mitään olennaista, joten siitä syystä QE NGL ei aio tähän farssiin osallistua mikä se tämä farsi vain varmistaa nykytilanteen. Ja näin siis edelleen ympäristöä ryöstetään. Nykytuottajat hyötyvät tästä tilanteesta ja me olemme ainoita syypäitä. Kiitos. Senior. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Eichhout. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Nils Turvaltsia tästä työstä, jota hän on tehnyt. Kuten aikaisemmin sanottiin, tämä ei ollut mitenkään helppo asia enemmistön saamiseksi täällä parlamentissa ja neuvottelukäymiseksi neuvoston kanssa, joten meidän täytyy todella kiittää esittelijä tehdystä työstä. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että olen pettynyt tähän tulokseen ja olen vielä pettyneempi siihen, että neuvosto ei ole edes läsnä tässä keskustelussa. Se kyllä kertoo siitä ongelmasta, joka meillä on tässä neuvostossa. Jäsenvaltiot eivät edes näe, mikä ongelma tässä piilee. Ja tämä on erittäin huono merkki, huono viesti, jonka he lähettävät. Jälleen kerran he eivät osaitu mitään mielenkiintoa tähän. Ja neuvotteluissakin nähtiin selvästi, että mielenkiintoa tähän asiaan ei ole. Ja miksi tässä on ongelma? No mehän asettimme asetimme keskustelussa tavoitteeksi 10 prosenttia liikennealalla biopolttoaineille, mutta kaikki tiedämme, että jos tar- tarkastellaan sitä, miten tämä on kehittynyt, niin tämä on ennen kaikkea ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kehitystä ja ne eivät tuo sitä ilmastohyötyä, jota niiltä odotettaisiin. Tämän vuoksi meidän täytyy tehdä asialle jotain. Komissio esitti ehdotuksen yrittämällä asettaa enimmäisraja 5 prosenttiin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille parlamentissa. Se asetettiin 6 prosenttiin ja jäsenvaltiot haluavat 7 prosenttia. No valitettavasti neuvotteluissa me hävisimme tässä. Me loppujen lopuksi Euroopan parlamentille myönnyimme tähän 7 prosentin ylärajaan. Se on minun mielestäni aivan liian korkea, koska tässä vain huonolla, huonoilla biopolttoaineilla täytetään tätä tavoitetta. Me emme halua niitä viedä eteenpäin, vaan näitä kehittyneempiä biopolttoaineita. Ja toinen seikka, jota parlamentti oli se, että kehittyneet biopolttoaineet, niiden halutaan innovaatiota Euroopassa, mutta tässä neuvosto ei taas halunnut yhtään mitään, ja meillä ei ole loppujen lopuksi kehittyneille biopolttoaineille mitään sitovia tavoitteita, joten erittäin heikko viesti nyt lähetetään innovaation kehittämiselle Euroopan unionissa. Ja jos tar- tarkastellaan määritelmiä, niin tämä on myös huonosti määritelty. No nyt varmasti käydään keskustelua, jossa jokaista biopolttoainetta kutsutaan kehittyneeksi. Kaikki osallistuvat suureen hypätykseen, mutta mitään kehitystä ei tule. Me halusimme selvää selvän tekijöiden mukaan laskun tähän. Ja tässä me emme saaneet tätä vaan pelkän raportoinnin, joten minun mielestäni me kyllä hävisimme liikaa parlamenttina tässä ja tämän vuoksi minä en voi tukea tätä sopimusta. Ja näen myös, että komission edustaja on paikalla. Minä kysyn häneltä, mitä me teemme vuoden 2020 jälkeen. Opimmeko me tästä ongelmasta, ettei aseteta jälleen tällaista joustamatonta tavoitetta, vaan asetetaan polttoaineiden laatudirektiivi keskiöön. Ei aseteta erityistä tavoitetta teknologialle, koska me emme tiedä, miten tämä kehittyy. Jatkammeko 2020 vuoden jälkeen polttoaineen laatudirektiivin kanssa? Ja sitten voimme jatkaa uutta keskustelua. Tiedän, että neuvosto on silloin läsnä, koska tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelua. Jos tämä tehdään oikein, niin me saamme liikennesektorilla hiilimäärää vähennettyä. Jos se tehdään väärin, niin sitten mennään aivan väärään suuntaan. Herra Eichhout, teille on kaksi sinistä korttia. Herra Sandilta ja herra Fjerneriltä. Hyväksyttekö nämä kysymykset? Kyllä. Signore Sanji. Herra Sanji. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Kiitoksia paljon puhemies. Kiitos, että sain tilaisuuden puhua. Herra Eichhout, haluaisin esittää teille kysymyksen. Olen kyllä kovasti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy jatkaa neuvotteluita. Siitä huolimatta, mikäli emme pysty tekemään päätöksiä ensimmäisen, toisen tai jonkin muun sukupolven biopolttoaineista, niin eikö tämä tarkoita sitä, että me edelleenkin edistämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä? Eikö tämä tarkoita sitä? Responde usted ahora y después responde el señor. Te voitte nyt vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Maybe that we do the two questions together, but... Ajattelin, että otamme kaksi kysymystä yhdestä, mutta tehdään näin. Ensinnäkin biopoltaineet eivät ole ainoa vaihtoehto, joka on olemassa, ja tämä on yksi ongelmista. Me tuemme nyt yhtä teknologiaa tieliikennealalla, joka voi äh, vähentää hiilen määrää, mutta vaihtoehtoja on muitakin. Politiikka on keskittynyt liikaa yhteen teknologiaan. Se on poliittisesti typerää. Eli pitää siis todellakin olla keskiössä vähähiilistäminen ja sitten pitää käyttää eri vaihtoehtoja. Ja nyt me olemme todellakin keskittyneet liikaa vain yhteen huonoon teknologiaan, joka ei tuota tuloksia. Siinä mielessä keskitymme fossiilisiin polttoaineisiin. No ei. Ongelmana on se, että jotkut näistä vaihtoehdoista ovat jopa huonompia ilmastolle kuin fossiiliset polttoaineet. Silloin todellakin tuotaan väärää muotoa. Señor Fellner, Herra Fjellner. Thank you very much. You... Kiitoksia paljon. Te sanoitte, että keskitymme liikaa biopolttoaineisiin Euroopan unionissa. Eikö tämä ole juuri vihreiden syytä? Ja sen syytä, mitä vihreät tekevät kymmenen vuotta sitten. Te sanoitte, että maalla viljelyt biopolttoaineet eivät toimi. Euroopassa tuotetaan etanolia jotka auttavat, joka auttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 90 prosenttisesti kolmassa osapuoli on tämän varmentanut. Ja sitten nyt kehitetään jo kolmannen sukupolven biopolttoja. Mikä olisi äänestänyt niin kuin parlamentti muuten äänestä? Mikä teillä olisi miljardi euroa, niin rohkenisitteko te investoida tämän toisen sukupolven biopolttoaineiden, edistyneiden polttoaineiden valmistamiseen, mikäli parlamentti asettaa tietyt säännöt niiden tuottamiselle. Fjellner, am... Ensinnäkin herra Fjellner, minä äänestän Envi-mandaatin puolesta. Tiedän, että te vastustitte. Te ette halunneet mitään muutoksia. Te halusitte korkeamman kattoarvon ö, ensimmäisen ö, sukupolven biopolttoaineille ja niin edelleen. Me tiedämme tämän. Jos te todella haluaisitte muutosta, olisitte liittyneet Envin sopimukseen. Te ette olleet mukana siinä ja neuvotteluissa olitte valmiit myönnettyksiin kaikessa ja me tiedämme sen. Nyt yhtäkkiä esitätte, että olette itse hyvisten puolella. Kenties teidän olisi pitänyt osoittaa tämä aikaisemmin, mutta ette edes osallistuneet tähän sopimukseen. Toiseksikin, jos haluatte vetää rajan hyvän ja pahan välille, niin juuri sen vuoksi teidän täytyy ottaa huomioon nämä iluk-muutokset muutokset, koska tämä on avaintekijä tässä. Jos me emme ota huomioon epäsuoran maankäytön muutoksia, niin, niin sitten ei tiedetä mikä on hyvä, mikä huono. Ja tämän vuoksi minä haluan, että ne lasketaan mukaan tässä. Te ette halunneet sitä ollenkaan. Te halusitte esittää pelkästään yhden tavoitteen. Jos minä olisin kehittyneiden biopolttoaineiden tuottaja, niin tässä vaiheessa tämän tiilin kautta minä en kyllä investoisi Eurooppaan koska se ei, tämä sopimus ei anna tarpeeksi suojaa ja turvaa. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. No niin, muistakahan, että tässä on maksimissa minuutti puheaikaa myös sinisen kortin kysymyksissä. Herra Pedicini seuraavaksi. Grazie Presidente. E anch'io ringrazio il relatore Tolvats. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää herra Turvaltsia hänen tekemästään työstään tämän mietinnön eteen, mutta valitettavasti me emme pidä tästä kompromissista ollenkaan. Itse asiassa minun mielestäni tätä ei edes pitäisi kutsua kompromissiksi. Sitä pitäisi kutsua neuvoston pakkotoimeksi. Neuvosto ei ole ollenkaan ottanut huomioon kansalaisten huolenaiheita Euroopassa. Me olemme aina puolustaneet teollisuuksia, tällaisen aloja, jotka ovat olleet esimerkkejä kiertotaloudesta, mutta ehkä EU ei enää ole kiinnostunut ilmeisesti kiertotaloudesta. Esimerkiksi huonekalut teollisuudessa voidaan käyttää kierrätettyä puuta ja, ja sitten taas tämä kierrätetty puu saattaa saada nyt tukiaisia tämän, tämän sopimuksen perusteella. Tämä saattaa johtaa epäreiluun kilpailuun, joka johtuu kehittyneiden biopolttoaineiden alasta, monet yritykset joutuvat luopumaan toiminnastaan. Monia työpaikkoja menetetään raaka-aineiden puutteen takia. Eli biopolttoainelainsäädännöstä pitää tehdä vihreämpää, pitää siirtyä tieliikennealan vähähiilistämiseen, jotta biopolttoaineet ovat kestävämpiä ja vihreämpiä. Kiitos. Kiitoksia teillekin. Sininen kortti. Edustaja Rapinilta, hyväksyttekö tämän? Rapini. Olkaa hyvä, voitte esittää kysymyksen. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon kollega, puheenvuorossanne te viittasitte siihen, että energiantuottajat kilpailevat tässä puuntuottajan kanssa. Tarkoittaako, että kilpailu on huonoksi talouden kannalta? Herra Pesiccini. Certo che abbiamo bisogno di concorrenza, ma non abbiamo No kyllä, tässä tapauksessa ei tarvita tällaista epäreilua kilpailua. Yritykset, jotka käyttävät raaka-aineina niitä jätteitä tai jäänteitä, joita jää yli kiertotaloudesta, niin niin, niin kysehän on priorisoinnista, mitä pidämme tärkeämpänä. Mikäli yritykset, jotka käyttävät näitä raaka-aineita huomioon ja jotka ovat muutenkin joutuneet kärsimään kriisistä, niin näiden til- yritysten asema vain heikkenee. Ja mehän elämme eristä yrityselämää ja elinkeinoelämää, eikä toimia päinvastoin. Edustaja B. Kiitoksia puhemies. Me yritämme nyt brutaalisti luopua ensimmäisen sukupolven käytöstä. Ja tässä myös asetetaan kyseenalaiseksi ILUK-metodi ja 1998 ja 2008 vuonna on direktiivejä radikaalisti muututtu. Tässä täytyy ottaa huomioon jo tehdyt investoinnit. Minä ajattelen erityisesti maanviljelijöitä, jotka ovat panostaneet uusiutuviin energialähteisiin. Minun mielestäni tässä ei kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajat ole vielä siinä asemassa, että he voisivat ottaa nyt viestikappulan vastaan. Tässä täytyy ajatella pitkän aikavälin investointeja. Oma maani on ollut pioneeri asiassa biopolttoaineiden tuotannossa. Me haluamme, että maanviljelijämme voidet edelleen jatkaa toimintaansa ja meidän ei täytyy vetää mattoa heidän jalkojensa alta. Gracias. Señor Liese. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Liise. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän kompromissin eteen. Kiitos esittelijä Nils Turvaltsille, kiitos EPPstä, Fjellnerille, pääneuvottelijalle. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi ja EPP äänestää tämän kompromissin puolesta. Meidän pitää tehdä kohtuullisia muutoksia, mutta lasta ei saa heittää pesuveden mukana. Pitää antaa oikea viesti maanviljelijöille ja muille talouden toimijoille, jotka ovat investoineet. Jos nyt sanomme, että kaikki oli väärin, niin, niin eihän se käy. Pitää luoda luottamusta. En usko niihin jotka sanovat, että EUn biopolttoainepolitiikka on syynpää kaikkiin ongelmiin maailmassa. Tässä dramatisoidaan liikaa. Monet toimet tällä alalla ovat hyvin kestäviä, joka tapauksessa kestävämpiä kuin öljytuotannon alalla. Ja olen erityisen tyytyväinen siihen, että olemme näille toisen sukupolven biopolttoaineille saaneet tavoitteen, mutta on hyvä, on hyvä, että emme kyseenalaista jo tehtyjä investointeja. Tavoite näille kehittyneille biopolttoaineille vaikuttaa ehkä hieman alhaiselta, mutta meidän pitää ottaa huomioon, että yritysten pitää investoida ja 2020 tulee pian ja komissio tekee uuden ehdotuksen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja vuoden 2020 jälkeiselle ajalle luultavasti meille tulee sitten korkeampia tavoitteita kehittyneille biopolttoaineille. Ne, jotka nyt harjoittavat kritiikkiä, niiden ei pitäisi unohtaa, että nämä biopolttoaineet toinen ja ensimmäinen sukupolvi ja tämä direktiivi kokonaisuudessaan auttavat meitä olemaan energia, energian suhteen riippumattomia ja parlamentti pitäisi tästä olla yhteisymmärryksessä. Edustaja Konferati seuraavaksi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kun polttoaineiden laatua ja uusiutuvaa energiaa koskevat direktiivit hyväksytään, unioni ottaa askeleen oikeaan suuntaan. Tämä tekee tulevaisuudesta vihreämmän ja kestävämmän koko maailman kannalta katsottuna. Tärkeää on, että viime kuukausina parlamentti on ottanut hieman etäisyyttä asiaan ja pohtinut innovatiivisia ratkaisuja. Meidän täytyy pyrkiä näidenkin keinoilla taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja edistämään vihreää taloutta. Teksti, jonka ympäristövaliokunnassa hyväksyttiin, asettaa erittäin kunnianhimoiset raja-arvot. Neuvoston kanssa valitettavasti normit vesittyivät. Kiitän turvalliseen siitä tavasta, jolla hän on tehnyt työtään ja saanut aikaan tuloksia. Mitä näihin uusiin sääntöihin tulee? Ne ovat jo melkoinen kompromissi. Unioni on tehnyt jotakin päätöksiä, jotka asettavat ruoantuotannon ja polttoaineen tuotannon kilpailuasemaan keskenään. Vääristömiä epäkohtia on syntymässä kaikkein köyhimmissä maissa. Tämä on erittäin huono merkki pikemminkin meidän täytyisi kannustaa jäsenvaltiota mukaan ottana omaan jäsenvaltiotani investoimaan enemmän tulevaisuuteen ja antamaan todellista mielekkyyttä sille työlle, jota Euroopan parlamentti on tehnyt. Hyvin viemään asioita oikeaan suuntaan. Senior Tosinovski. Kiitoksia sitten edustaja Tosinovski. Vážený pane předsedající, vážený pan... Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, perinteisten biopolttoaineiden tuki ja 10 prosentin rajaa arvo oli virhe. Sillä oli kielteinen vaikutus maatalouteen. Hyvä, että komissio tämä myönsi ja nyt tämä voidaan korjata. 7 prosentin raja on edelleen liian korkea ja suhtaudun skeptisesti, kun ajatellaan kansallisella tasolla tahtoa alentaa tätä määrää Ajattelen omaa maatani, niin siellä biopolttoaineista tuli mielenkiintoinen liiketoiminnan ala ja se oli yhteydessä julkisiin tukiin. Tässä tuli valtaisa etu, e, eturistiriitaa tärkeimmän biopolttoainelaitoksen omistaja on saman aikaan hallituksen jäsen. Tämän vuoksi minä tuen tässä 5 prosentin rajaa ensimmäisen sukupolven polttoaineille, jotta voidaan nyky, nykytilannetta muuttaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Yttämä. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Vaikuttaa siltä, että biopolttoaineet ovat kiistanalainen aihe ja hyvin paljon esteitä täytyy tässä vielä voittaa. Kiitän esittelijä hänen tekemästä työstä. Meidän täytyy pyrkiä raaka tehokkaaseen taloudelliseen ja kestävään kehitykseen. Ja tässä maanviljan asema on tämän tärkeää, koska maanviljat tuottavat yhä enemmän elintarvikkeita suuren, suurten paineiden alla. Tuotanto on yhä tehokkaampaa ja raaka pitäisi käyttää erittäin paljon tehokkaammin kuin ennen. Ja kun on kyse luonnollisesta kiertokulusta ja kiertotaloudesta, maanviljelijä on tässäkin oma tärkeä roolinsa. Meidän täytyy olla selkeää, että vakaata tavoitteita ja suunnitteluvarmuus. Uusia, uusia kannustajia pitäisi antaa ja ottaa huomioon myöskin kehittyjen maiden asema. Tämä on kaikki meidän yhteinen haaste, mutta erityisestikin maanviljelijöille suuri haaste. Senior. Kiitoksia. Edustaja Voilan seuraavaksi. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Näiden, näiden kahden seikan uudelleen tarkistelu on kestänyt viisi vuotta tähän äänestykseen mennessä ja valitettavasti parlamentti on menettänyt paljon, kun neuvosto ei ole antanut periksi. Ei ole epäilystäkään, että tämä sopimus on paljon heikompi kuin halu, halusisimme ja olen pettynyt neuvostoon epäsuora maankäytön muutos olisi pitänyt ottaa huomioon ja kehittyneillä biopolttoaineilla pitäisi olla, olla parempi tavoite. Ja lisäksi perinteisten biopolttoaineiden yläraja pitäisi olla alhaisempi 7 prosentin. 7 prosentin raja olisi, olisi liian korkea. Nyt kun viisi vuotta ollaan käyty neuvotteluita, monet ovat varmasti valmiita saamaan tämän päätöksen, mutta jos haluamme todellista kestävää liikennettä EU-ssa, tämä voi olla pelkästään alku. Yes. Kiitoksia. Edustaja Hoisling seuraavaksi. Ja, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, olen varmasti samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme muutoksen biopolttoaineiden suhteen, mutta nykyinen sopimus ei mielestäni riitä laisinkaan. Kymmenen vuotta sitten meillä oli kaikilla korkeat odotukset biopolttoaineiden suhteen vaihtoehtona, mutta odotukset eivät täyttyneet. Me näemme tämän nyt ilmasto tase on huonompi biopolttoaineissa kuin monissa muissa vaihtoehdoissa, esimerkiksi soijaöljy. Siinä on olemassa kilpailu elintarvikkeiden ja polttoaineiden välillä. Ja nyt kun iluktekijöitä ei ole otettu huomioon, niin se on kyllä skandaali. Iluktekijöistä voidaan keskustella, ne eivät tietenkään ole täydellisiä, mutta jos niitä ei tätä ollenkaan huomioon, niin se ei kyllä ole hyvä lähestymistapa. Ja tästä todellakin pitää vielä keskustella. Voidaanko nämä ilutekijät mukaan kokonaan jättää huomiota? 7 prosenttia on nyt tämä raja. Me takaamme investointisuojan, mutta me olemme sen takia edelleen huonolla tiellä. Minä en myöskään usko näihin toisen sukupolven biopolttoaineisiin, sillä, sillä jos ö, katsellaan näitä loppuaineita, jotka muuten muuta muka olisivat käytettävissä, tällaisia jäänne, jäänneaineita ei ole olemassa ollenkaan tässä lasketussa määrässä. Siksi meidän pitää liikennettä muuttaa niin, että se säästää energiaa ja meidän pitää käyttää uusia liikennekonsepteja. Kiitos. Se on ainoa mahdollisuus. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Masuronis. mieli kolegos paskatos pereiti prie biodegalų gamybos Kiitos. Siirtyminen biopolttoaineisiin on tarpeen. Meidän pitää luoda olosuhteet biopolttoaineiden käytölle koko EU:ssa ja pitää olla pitkäaikaisia tavoitteita Siinä pitää ottaa myös talouden oikeutetut odotukset huomioon ja eri tilanteet EU:ssa. Yläraja pitää olla hyväksyttävissä kaikissa jäsenvaltioissa. Markkinavakaus ja investointisuoja on taattava. Toiseksi uusi, uuden teknologian käyttö olisi ennakkoedellytys tuotantoprosessin yksinkertaistamiselle – ja biopolttoaineiden kustannusten alentamiselle, mutta teknologia on vielä lapsen kengissä. Siksi me tarvitsemme tieteellistä tutkimusta ja teknologista kehitystä biopolttoaineiden alalla. Sitä pitää tukea, muuten emme voi saavuttaa tavoitteitamme. Kiitos. Teille äh, halutaan esittää sinisen kortin kysymys herra Frunzulikalta. Hyväksyttekö? Herra Funțulică, Ședinte, uh, aș vrea să-l întreb pe colegul nostru. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää, tai pikemminkin sitten kysymyksen edustaja Mazuronisille. Mitä te uskotte, miten Euroopan unionin komission pitäisi edistää biopolttoaineiden, edistyneiden biopolttoaineiden käyttöä? Miten te edistäisitte sitä? Aš manau, kad Kiitoksia. Minä katson, että Minä katson, että tämä asiakirja, josta me tänään täällä keskustelemme, tarjoaa vastauksen teidän kysymykseenne. Tämä on yksi asia. Ja toinen asia on, että meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden edut, ja, mutta ottaa huomioon myös, täytyy ottaa huomioon myöskin eri jäsenvaltioiden erilainen tilanne. Ja nyt jo tehdyt investoinnit tälle alalle täytyy myöskin ottaa huomioon. Nyt tässäkin vaiheessa pitäisi pyrkiä hyväksyttävään kompromissiin ja asettaa ylärajata ja toisaalta täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteita, mutta lopputulos kuitenkin on kovin heppoinen tällä, tällä hetkellä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Balsu. Kiitoksia hyvä puhemies. Kiitos, että sain puheenvuoron. Biopolttoainedirektiivi oli kirjallinen lainsäädännön prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että me neuvottelimme yhteispäätösmenettelyprosessin mukaisesti, mutta tämä on vain hypoteettinen tilanne, koska Euroopan parlamentin tarkistuksia ei ole otettu huomioon tai Euroopan parlamenttia ei ole kuunneltu. Ja itse asiassa, jos tarkastellaan sitä, mitä esittelijä sanoi ja ajatellaan, että tarkistukset täällä toistetaan. Kaikista tärkeimpiä asioita ovat elintarvikekasvit ja kun puhutaan biopolttoaineista, niin meidän täytyy esittää hintarajoituksia myös. Energian hinta tulee myös nousemaan. Meidän täytyy tarkastella kasvien tuotantoa biopolttoaineen valmistusta varten. Tällä voi olla erittäin vakavia vaikutuksia, kuten on jo nähty muillakin mantereilla. Gracias. Kiitoksia. Edustaja Lavia seuraavaksi. Grazie, presidente. Dopu... Kiitos, puhemies. Neuvottelut eivät olleet helppot, mutta iluktekijöistä, epäsuoramaan käytöksen tekijöistä saatiin kuitenkin sopu aikaiseksi kasvihuonekaasu, päästö, rajoitus on nyt asetettu biopolttoaineiden tuotannossakin, niin meidän täytyy nyt varmistaa se, että todellakin siirrytään kohti uuden tyyppisiä biopolttoaineita. Tällä pystytään vähentämään merkittävällä tavalla kasvihuonekaasupäästöjä niin, että iluk-tekijät myöskin otetaan huomioon. Meidän täytyy suojata jo olemassa olevaa teollisuutta ja investointeja, ja niitäkin, jotka ovat investoineet ensimmäiseen sukupolven polttoaineisiin EU-lainsäädännön valossa. Kiitän edustaja Turvaltsia hänen tekemästään työstä koko parlamentin hyväksi ja kiitän myöskin muiden parlamentaaristen ryhmien panosta tässä työssä. Kiittäisin myöskin Latviaa puheenjohtajamaana ja myöskin ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa siitä, että hän hienosti johti neuvotteluita kahden osapuolen välillä niin, että loppujen lopuksi saatiin aikaan tämä teksti. En nyt yksityiskohtaisesti käy lävitse sitä, mitä nyt on saatu aikaan. Toteaisin vain, että kaiken kaikkiaan tämä on ainoa mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa. Kukaan ei ole siihen täysin tyytyväinen, koska ei aina voi olla kaikille mieleksi. Mutta tämä on kuitenkin ainoa tapa saada neuvosto ja parlamentti samoille linjoille. Ja ainoa tapa varmistaa, että tänään voimme äänestää. Jollainen. Kiitos puhemies. Näiden direktiivien uudelleen tarkastelukeskustelu on osoittanut, että tulevaisuudessa meidän pitää panostaa kehittyneisiin biopolttoaineisiin, mutta Hoisling tässä ei ole kyse pelkästään viljasta, vaan maatalouden jänneaineista, ei vaan kyse on myös esimerkiksi levistä, ja komission pitäisi, komissiolle kysymys, mitä teemme tutkiaksemme näitä uusia raaka-aineita? Onko Euroopassa tällainen tutkimusohjelma? Meidän, me tarvitsemme myös uusia vaihtoehtoja lentobensiinille ja rekoille. Henkilöautoliikenteessä rajoja tarvitaan, rajoja tarvitaan sillä vety teknologia ja sähköautot antavat todellisia vaihtoehtoja. Eli todellakin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita pitää rajoittaa. 55 prosenttia oli meidän tavoitteemme, 7 prosenttia on nyt sovittu tavoite. Se tarkoittaa vielä suurempaa maankäyttöä ja siksi ei ole hyvä, että epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät eivät nyt ole otettu huomioon. Parlamentti jo vuonna 2009 hyväksyi nämä direktiivit vain sillä ehdolla, että iluktekijät otetaan huomioon ja nyt sitten monen vuoden jälkeen me menetämme tämän. Tämä on myös huono merkki EUn ilmastopolitiikalle, sillä me tuotamme näin enemmän päästöjä kuin me vähemmän, vähennämme niitä. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Jatskiewicz. Panie komisarzu, Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämän direktiivin tarkoituksena on saada aikaiseksi todellista biopolttoainepolitiikkaa, jotta voitaisiin alentaa kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Komissio on e, ennen kaikkea ehdottanut, että vähennettäisiin biopolttoaineiden e, kautta kasvihuonekaasupäästöjä päästöjä ja parannettaisiin laatua. Alussa neuvottelut menivät ihan hyvin, mutta lopputulos ei ole mitenkään tyydyttävä. Jäsenvaltiot ja teollisuus ovat vaatineet, niitä vaaditaan kasvihuonekaasupäästöjen määrän ilmoittamisesta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Monissa jäsenvaltioissa mukaan lukien Puolassa tämä direktiivi tulee johtamaan menetyksiin maataloudessa. Me emme tiedä, mitä tukitoimia tähän tulee liittymään. Meidän täytyy ajatella niiden kohtaloa, jotka tulevat tästä kärsivät. Señor Silikiotis. Herra Silikiotis seuraavaksi, olkaa hyvä. No Kiitoksia paljon, puhemies meidän täytyy pyrkiä kehittämään uusiutuvia energialähteitä. Ja varsinkin liikennepuolella tämä asia on kiireisempi kuin koskaan. Sopimuksesta puuttuu monia asioita sopimuksesta, joita me tänään täällä käsittelemme. Todellakin pitäisi pyrkiä kehittämään tarvittavia infrastruktuurejakin ja pitäisi pystyä rationalisoimaan tukijärjestelmiä ja kehittää samalla yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Lisäksi pitäisi ryhtyä lisätoimiin, jotka mahdollistuisivat sen, että kuluttaja voisi käyttää hyväkseen uusiutuvia energialähteitä kohtuuhintaan. Rahoitustoimet, joita sektorilla otetaan käyttöön, täytyy aina hoitaa sellaisen kuntoon, että ympäristön vaikutukset aina otetaan huomioon kaikissa päätöksenteossa. Pitäisi pitää eristää sellaisia liikennemuotoja ja energiamuotoja, jotka tuottavat mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä niin, että on mielekästä myöskin talouden ja kestävyyden kannalta. Herra Helmer. Mr. President, we in... Hyvä puhemies, minä ja puolueeni emme ole innostuneita biopolttoaineista, mutta me olemme kuitenkin huolestuneita siitä sääntelyepävarmuudesta, joka parlamentti on luonut. Ensiksi valittiin 10 prosenttia biopolttoaineita. Teollisuus teki tältä pohjalta investointeja. Yksi yritys on puoli miljardia euroa sijoittanut palmuöljy jalostamaan. Ja nyt sitten tätä tavoitetta alennetaan 5 tai 6 tai 7 prosenttiin. Me näin vahingoitamme sijoittajia. Ei näin voida taloutta johtaa. Yleisemmin maailmalla on nyt paljon halpaa öljyä ja kaasua ja tämä tilanne varmasti jatkuu jonkin aikaa. Hiilidioksidipäästöt kasvavat vuosisatojen, äh, vuosikymmenten äh, ajan riippumatta siitä, mitä me tässä parlamentissa teemme. Hyvä puhemies, meidän pitää vaan nyt tottua tähän tilanteeseen ja ideaan. Senor Rope. Kiitoksia, herra Rope. Minulla ei ole mitään teitä vastaan. Minä vain yksinkertaisesti vahingossa hyppäsin teidän nimenne yli. Teillä on nyt minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, aš tikrai tikiu, kad jūs netyčia tai padarėt, gerbiamas komisaris. Kiitoksia, puhemies. On oikein, että tässä pyritään edistämään biopolttoaineita ja jonkin aikaa biopolttoaineet ovat vaikuttaneet parhaalta ratkaisulta meidän ongelmaamme. Komission neuvoston ja parlamentin välille on saatu sopimus biopolttoaineiden käytöstä, mikäli biopolttoaineiden osalta laskettaisiin vielä – näitä lukuja. Silloin pitäisi uudelleen vakavasti tällä tavalla pohtia kantaamme. Minun maassani on biopolttoaineiden tuottajia paljon, ja näitä investointeja täytyy suojata vuoteen 2020 saakka. Lisäksi meidän pitäisi ottaa huomioon epäsuora maankäytön muutos ja luoda sellaiset edellytykset, että uusia investointeja uskaltaa tehdä tällä alalla. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Grostet. Euh, Kiitoksia hyvä puhemies. Totta vieköön tämä kysymys on ollut jo usean vuoden ajan hyvin ristiriitainen. Euroopan unioni on paljon vienyt eteenpäin biopolttoaineiden kehitystä ja sitten on tehty totemuksia tästä, miten tämä on toiminut ja kaikki on kyseenalaistettu. Kenties sopimus ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen yksille, toisten mielestä se menee liian pitkälle. Minun mielestä se on tasapainoinen ja sillä voidaan säilyttää jo tehtyjä investointeja, turvata niitä ensimmäisenä polttoaine sukupolven investointeja, mutta että pystytään myös varmistamaan se, että biopolttoaineet eivät ole kilpailuasemassa elintarviketuotannon kanssa ja voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Investoijat eivät voi olla nyt uhreina radikaalissa politiikan muutoksessa. Kun yrittäjät investoivat, heillä täytyy olla pitkän aikavälin näkymät. Olen siis sitä mieltä, että tässä tapauksessa me emme voi tämän laskumetodin seuraamuksia asettaa muiden harteille, kun ajatellaan, että tämä laskutapa ei ole tieteellisesti mitenkään vahvalla pohjalla. Tämä sopimus ei, ei tällä hetkellä mahdollistaa pelkän raportoinnin, kun odotellaan parempaa laskentamallia. Kehittyneiden biopolttoaineiden tavoite on Äh, ihan rohkaiseva ja pragmaattinen, mutta äh, valitettavasti se ei ole vielä äh, velvoittava. Euroopan ei pidä teknologisesti mm, jäädä jälkeen kestävien polttoaineiden kehittämiseen. Tämän takia tällä alalla täytyy vahvasti tukea innovaatiota ja tutkimusta. Pagnon. Kiitoksia ja edustaja Pagnon. Euh, euh. Puhemies komission jäsen Loppujen lopuksi saatiin hyvää tulos aikaan, kun tuun tarkastaa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita. Näiden avulla voidaan vähentää bensiinin käyttöä, ja hyviä tarkoitusperiä tässä on takana. Tässä pidetään hyvin tavoitteisiin, ja nyt voimme olla tyytyväisiä siihen, että Eurooppa vie asioita eteenpäin ja kääntää selkänsä tietylle polttoaineelle, sitten biopolttoaineita tai eivät. Nyt pitäisi saada maailmanlaajuinen kompromissi aikaan, sitova sellainen. Niin esimerkiksi parissa, parissa voitaisiin tähän pyrkiä. Tämä olisi myönteinen merkki Euroopasta käsin. Mikä luulemme, että me otetaan vakavasti nyt, kun teollisuus on heikossa asemassa ja pyritään vähentämään hiilidioksidin päästöjä, meidän pitäisi kaikissa päätöksissä ottaa huomioon myöskin iluktekijät, silloinkin kun on kyse maalakasvatuksesta, biopoltaineista. Ja lisäksi pitäisi saada sitovat rajattaa aikaan biopolttoaineille ja kehittää kehittäneen, kehittyneempiä biopolttoaineita. Biopolttoaineet, eristyneet sellaiset, tulevaisuudessa toivottavasti korvaavat ensimmäisen sukupolven biopolttoaineen. Tässäkin suhteen täytyy asettaa tiettyjä rajoja. Vihdoinkin tajutaan Euroopassa, että ilmastonmuutoksesta ei voida ratkaista biopolttoaineiden avulla. Esimerkiksi Ranskassa – 2020 tavoitte on sellainen, että se tuo 125 000 työtöntä. Voi luoda 125 000 työpaikkaa biopolttoaineiden tuotannossa. Pariisin kokouksessa meidän täytyy pyrkiä eteenpäin ja uskon, että tämän tänään tehty päätöksemme tulee viemään asiat oikean suuntaan. Kiitoksia edustaja Göring. Mr. President, and thank you. Kiitos puhemies. Kiitos paljon esittelijälle kovasta työstä tämän mietinnön eteen. Ne, jotka olivat viime kaudellakin mukana, tietävät, että tämä on ollut pitkä tie. On hienoa, että olemme pääsemässä tämän tien loppuun. Täällä ei nyt yllättäen näytä olevan ketään, joka haluaa näistä vuoden 2008 päätöksistä ottaa vastuun. Tämä on niin niin huono idea yhtäkkiä. 7 prosenttia mielestäni hyvä yläraja, sillä tästä tulee ensimmäisenä mieleen se, miten olemme sijoittajien keskuudessa luoneet epävarmuutta. Jos tässä parlamentissa yritämme tehdä pitkän aikavälin päätöksiä, niin meidän pitää saada tämä oikein ensimmäisellä kerralla. Ei ole reilua muutama vuosi ennen loppua sitten muuttaa suuntaan. 7 prosenttia on siis hyvä tavoite. Toinen seikka ovat nämä iluktekijät. Monet kertovat sitä, että, sanovat sitä, että nyt ei raportoi, raportoimaan. Minusta sekin on hyvä, sillä on aivan selvää, että tieteelliset tiedot ilukista eivät ole riittäviä. Faktat eivät täsmää, laskelmat eivät ole oikeita ja siksi onkin oikein, että tätä ei oteta nyt mukaan. Ja viimeiseksi parlamentin neuvotteluista haluaisin sanoa, että onnittelen herra Turvaltsia, mutta pakollinen tavoite kehittämällä biopolttoaineille olisi ollut tärkein asia. Ja tästä yhdestä asiasta kaikki poliittiset ryhmät olivat samaa mieltä, enkä me tätä saaneet aikaiseksi. Ne, jotka olivat näissä neuvotteluissa mukana, niiden pitäisi hävetä tästä asiasta. Kiitoksia edustaja Maka dámy a pánové já jsem podal pozměňovací návrh který má. hyvä puhemies hyvät naiset ja herrat minä esitin tarkistuksen perinteisten biopolttoaineiden tason laskemisesta kuuteen prosenttiin. Koska tämä ei ollut mahdollista, niin minä todella ehdottaisin, että tämä koko direktiivi pyhittäisiin pois. Tämä direktiivi tulee johtamaan hintojen nousuun ja nälkään monissa maailman maissa. Tässä järjestelmässä vain oligarkit rikastuvat. Ja Tsekin tasavallassa herra Popic, yksi näistä oligarkkeista, ö, osti poliitikot niin, että hän sai luvan rypsi ö, öljyn myynnille. Hän jopa osti äänestäjät ja hänestä tulikin sitten varapääministeri. Ja äh, tällä hetkellä hän puoltaa biopolttoaineita ja tukia. Joten meidän täytyisi ainakin pystyä alentamaan 6 prosenttien perinteisten biopolttoaineiden rajaa. Kiitos. Langen. Kiitoksia edustaja Langen. jetzt dargestellt hat. Das ist positiv. Mikrofoni. Tulos on myönteinen. 2008 oli mukana työstämässä tätä asiaa vihreän mielestä Turussa ei mene pitkälle. Pikemminkin tässä pitäisi ajatella asiaa toiselta kannalta, ajatella, ajatella suunnitteluvarmuutta ja investointeja. Mikrofoni. I need to start. Minun täytyy varmaan aloittaa uudestaan. Hyvä, nyt toimii. Nyt on parempi. No niin. Puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Turvansia. Tulos on parempi kuin mitä hän itsekään totesi. Tämä on oikea tasapaino kuluttajan suojan ja investointien suojan välillä. Vihreä esittelijä Turmees 2008 työsti asiaa. Olin silloin ryhmäni edustajana keskusteluissa. Silloin hiilidioksidi, päästöt, biopolttoaineen tuotannossa olivat tiedossa. Esimerkiksi kun käytettiin perunaa pohjana. Kompromissi nyt on hyvä. Tavoitteet jotka teollisuusvaliokunnassa asetettiin ensimmäisessä käsittelyssä, ovat pitkälti tässä toteutunut. Tässä on otettu huomioon epäsuora maankäytön muutos ja bio polttoaineiden tuotannossa tieteelliseltä pohjalta tiettyjä aiemmia ehdotuksia on hylätty, ja nyt pyritään tulevaisuudessa olemaan sellainen tilanne, että 7 prosenttia asetetaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden katoksi parlamentin, tämä luku suurempi luku kuin bioparlamentin ehdotuksessa. Perinteiset äh, biopolttoaineet saavat täteen suunnitteluvarmuutta 0,5 prosenttia. Ei ole riittävän kunnianhimoinen luku uusia polttoaineita varten. Ikävää on se, että erillistä ala tavoitetta ei ole biotanolia varten asetettu. 2020 vuoden tilanteesta eteenpäinkin tarkastetaan tulevaisuutta ja markkinoiden vakiintumista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Komissio on nyt sopimaan meidän kanssamme siitä, että haluamme sääntelyn, joka kattaa kauden vuodesta 2020 eteenkin päin. Ja jo etukäteen kiitämme komissiota uudesta ehdotuksesta. Gracias. Señor Kiitoksia edustaja Kadenbach. Rova Kadenbach, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kompromissi voidaan hyväksyä hyvin mielen tai sitten se voi olla vain tyydyttävä ja mielestäni tämä kompromissi on vain tyydyttävä. Tilanne on parempi kuin aikaisemmin ja, ja Usein kysytään, että no miksi ollaan biopolttoaineita vastaan, sehän kuulostaa niin hyvältä. No mehän loppujen lopuksi halusimme päättää jotakin hy- jostakin hyvästä, mutta me olemme huomanneet, että nyt on tapahtunut sellaista muutosta, että elintarvikkeiden sijaan halutaan viljellä polttoaineiden raaka-aineita. Me olemme myös todenneet, että biopolttoaineiden ilmastotase ei ole odotetunlainen. Todellisuudessa tämä on johtunut siitä, että epäsuoran maankäytön muutoksen takia ei pelkästään Euroopassa, vai, vaan myös kolmessa, maassa kolmessa maissa on tapahtunut muutoksia. Ja siksi tämä kymmenen vuotta sitten tehty päätös on nyt kääntynyt päinvastaiseksi. Seitsemän prosenttia on tyydyttävä kompromissi, sillä mehän olemme tänään kuulleet myös, että me tarvitsemme tietysti myös investointisuojaa ja suunnitteluvarmuutta, mutta mielestäni suunnitteluvarmuus on tämän 7 prosentin tavoitteessa jo todella iso. Mielestäni 6 prosenttia olisi ollut parempi tavoite. Meidän pitäisi yleisellä tasolla kiinnittää huomiota siihen, että edistymme edelleen että meillä on kehittynyttä tuotantoa ja ennen kaikkea, että sijoitamme tutkimukseen ja kehitykseen, miten voimme taata liikkuvuutta, joka on mahdollisimman vähäpäästöistä. Tätä me tarvitsemme tulevaisuutta varten. Senora Ayuso. Kiitoksia edustaja Ayuso seuraavaksi. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin haluan tässä onnitella kiittää esittelijää puheenjohtajavaltiota ja komissiota tästä lopputuloksesta ja sopimuksesta, joka ei ollut helppoa kehittyneiden biopolttoaineiden edistäminen ilman, että lyödään ovi kiinni ensimmäisen sukupolven polttoaineilta ja unohdetaan niin, niin tehdyt investoinnit, niin kyllä sopimus sen osalta on ihan hyvä. Minä olin mukana ensimmäisessä biopolttoainedirektiivissä ja minä muistan kyllä sen innon, joka oli silloin olemassa, että saataisiin kunnianhimoisempia tavoitteita aikaiseksi. No, kaikillahan meillä on oikeus muuttaa mielipiteitämme. Meidän täytyy viedä eteenpäin uusia teknologioita, että voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja täytyy myös antaa asianmukainen suoja jo olemassa oleville teknologioille. Niihin on jo valtaisasti investointu ja näiden investointien avulla on voitu jo päästä osittain irti liikenteen fossiilista polttoaineista. ILUK-tekijöiden osalta me tarvitsemme lisäarvioita ja lisätutkimuksia. Meillä on Euroopan unionissa jo paljon tutkimuksia ja esimerkkejä siitä, että teoriasta käytäntöön siirtyminen voi olla vaikeaa, jos ei he ennakkoehtoja täytetä. Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta biopolttoaineet olisivat yhä suuremmassa osassa liikenne polttoaineen käyttöä 2020 vuoden jälkeenkin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Potsu. Pane předsedo, pane komissaari, dnes hlasujeme o návrhu. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, tänään me äänestämme ehdotuksesta, joka ei vastaa parlamentin odotuksia biopolttoaineiden osalta alkuperäisenä, eikä myöskään vastaa komission alkuperäisiä tarkoitusperiä. Se vastaa joidenkin jäsenvaltioiden ja tiettyjen teollisuuden aloiden intressejä. Minua ei tämä yllätä. Minua ei yllätä se, että neuvosto ei ole täällä edes edustettuna, koska mikäli neuvosto olisi täällä, se olisi joutunut myöntämään sen, että Eurooppa-neuvostosta, Eurooppa-neuvostossa on merkittävä demokratian vaje. Kaksi kolmasosa biopolttoaineiden markkinoista on ensimmäisen sukupolven biopolttoainetuotantoa. tuotantoa Tämä ei ole niinkään paljon näkynyt Euroopan parlamentin puolella, mutta neuvoston puolella tämä on ollut painavassa asemassa keskustelussa. Me olisimme voineet päästä paljon pidemmällekin. Olisimme voineet kuulla kansaisjärjestöjä ja innovatiivista teollisuutta sen sijaan, että suostumme siihen, että ensimmäisen sukupolven polttoaineet edelleenkin tuetaan. Tällä on seuraavaisvaikutuksia. Pikemminkin meidän pitäisi antaa sitovat tai tavoitteet ja tukea uuden tyyppisiä biopolttoaineita. Tämäkin tulos on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Vastaan äänestäminen tarkoittaisi sitä, että jämähtäisimme status quo-tilanteeseen. Maalla viljelyt ja biopolttoaineet ovat alailon tapahtunut jotakin kehitystä, mutta me lähetämme erittäin huono viestin neuvostolle ja komissiolle, mikäli purematta nielemme tämän kompromissin.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 eurooppalaisella lainsäädännöllä voi olla vaikutusta talouteen? Mitä vaikutuksia sillä on? No nyt me olemme asettaneet tämän 10 prosentin tavoitteen. Aikoinaan tuo 10 prosenttia oli aivan ilmiselvä tavoite. Tässä on investointi paljon näihin asioihin. Olen yksi, sellaisen maan kansalainen, jossa on paljon investointu biopolttoaineiden tuotantoon Ajattelin esimerkiksi erilaisia tuotantokasveja. Meillä on kaksi miljoonaa tonnia polttoaineita, jotka on tuotettu paikallisesti, eikä niitä ole, näin ollen energia ei ole tarvinnut tuoda. Tässä täytyy maalaisjärkeä käyttää kaikessa, kun tehdään näitä energiapolitiikan ratkaisuja. Me itse asiassa olemme nyt heittämässä roskikseen kolmanneksen elintarviketuotannosta. 10 miljoonaa tonnia elintarvikejätteestä olisi voitu käyttää hyödyksi. Kysymys ei ole pelkästään biopolttoaineista, ne eivät pelkästään estä meitä tehokkaasti käyttämään maata vaan me myös jätämme huomiota esimerkiksi elintarvikejätteen hyödyntämiseen. Meidän ei pidä tällä hetkellä odottaa mitään vallankumousta. Tässä on kuitenkin tehty jo merkittäviä investointeja. Señor Surinho. Herra Surinho, olkaa hyvä. Señor presidente, señor... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä direktiivi edeltää komission tiedonantoa energiaunionista. Joten nyt meillä on mahdollisuus arvioida asia uudesta näkökulmasta Euroopan unionissa. Unionissa, joka asettaa etusijalle uusiutuvat energialähteet, toimitusvarmuuden, energiatehokkuuden, johtajuuden innovaatiossa ja tutkimuksessa. Käsiteltävän mietinnön ehdotukset ovat varsin tasapainoisia. Eritoten seuraavien syiden takia komissio esitti hyvin kunnianhimoisen liikenteen polttoaineiden tavoitteen 2020 jälkeen. Me tarvitsemme kehittyneempiä biopolttoaineita, näitä uuden sukupolven biopolttoaineita. Ne minimoivat kilpailua muiden alojen kanssa, myös elintarvikealan kanssa. Konsy, tässä täytyy miettiä myös kunnianhimoisia tavoitteita sähköiselle liikenteelle. Sähköiset liikennemuodot, jotka perustuvat myös uusiutuviin energialähteisiin, ne voivat johtaa biopolttoaineiden käyttöön asianmukaisesti ja Tämä on tärkeä panos myös Euroopan unionin energiatoimitusvarmuudelle ja me voimme myös eurooppalaisina olla johtamassa kohti uutta liikenteen energian aikakautta. Se, mitä teemme vuonna 2020, vuoteen 2020 mennessä, antaa selvän suunnan meidän kyvyllemme johtaa planeettamme tarvitsemaa ja EUn haluamaa energiatuotannon muutosta. Tämän päivän ö, asiakirjalla Euroopan parlamentti antaa oma myönteisen panoksensa tälle suunnalle. Kiitos. Blit. Kiitoksia edustaja Belet. Uh, Kiitoksia puhemies komission jäsen. Hyvää huomenta arvon kollegat. Nyt voin todeta, että olen iloinen siitä, että vielä vuosien neuvotteluiden jälkeen biopolttoaineista on saatu sopimus aikaan. Tiedämme, että sopimus ei ole täydellinen, mutta tämä kuitenkin on varaivaa tietä edistyneempiä biopolttoaineita varten. Elintarvikkeiden hinnat eivät saa nousta, eikä tästä saa syntyä metsäkatoa. Ja samalla täytyy harjoittaa kunnollista ilmastopolitiikkaa ilman tästä tuli ikäviä seurannusvaikutuksia. vaikutuksia. Lisäksi täytyy olla tuotanto- takasuunnittelun varmuutta ja pyrkiä kehittämään tai edistämään edistyneempiä biopolttoaineita. Niin sanottujen perinteisten ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden valmistajien täytyy voida valmistautua tulevaisuuteen ja siirtyä ympäristöystävällisempiin uuden sukupolven biopolttoaineisiin. Eli täytyy antaa tähän aikaa. Tämä on ensimmäinen ja tärkeä tapa, jolla pystytään edistämään myöskin sähköautojen ja muiden innovaatioiden käyttöä. Tämä on hyvä asia. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel oikeaan suuntaan ja myöskin kohti energiaunionia, johon komissio tulevina kuukausina ja vuosina joutuu pyrkimään. Toivottavasti pyrkii. Muchas gracias. Kiitokset teille. Edustaja Sofoli seuraavaksi, olkaa hyvä presidente. Dopo anni di Kiitos, Vuosia on keskusteltu biopolttoaineiden tulevaisuudesta EU:ssa ja Euroopan parlamentti on nyt vihdoinkin äänestämässä tästä asiakirjasta, joka antaa huomattavan viestin vihreän talouden edistämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Älykäs, osallistava ja kestävä kasvu voidaan taata vain sellaisessa tilanteessa, jos, joka ei vastaa nykytilannetta. Nyt tuotetaan perinteisiä biopolttoaineita ja käytetään tähän maaperää, maa-aluetta, jota voitaisiin käyttää elintarvikkeiden tuottamiseen. Samalla meillä on metsäkadon ongelma kun katsotaan neuvoston vastahankaa, vastarintaa tässä, niin tämä on ensimmäinen hyvä askel siihen suuntaan, että, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja Pariisin konferenssin takia EUn pitää olla eturintamassa vihreän talouden edistämisessä vihreän talouden, jossa politiikka on kestävää ja oikeudenmukaista. Muuten emme pääse tästä kriisistä eteenpäin ja muuten emme voi luoda uusia työpaikkoja. Kiitoksia edustaja Lenz. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää sydämellisesti kollegoita, jotka ovat käsitelleet näitä ongelmia, jotka ovat pitkien keskustelujen jälkeen saaneet aikaiseksi kompromissin. Olen iloinen, että olemme saaneet neuvoston kanssa sopimuksen aikaiseksi ja uskon, että tämä on tyydyttävä tulos kaiken kaikkiaan. Biopolttoaineilla on huomattava rooli uusiutuvien energialähteiden enenevässä käytössä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Lisäksi ne tukevat meitä, kun pyrimme EU-ssa tulemaan, olemaan riippumattomampia energian tuonnista. Perinteisten biopolttoaineiden kohdalla mielestäni olemme löytäneet vastuullisen kompromissin. Tässä on olennaista, että poliittiset päätökset ovat uskottavia ja pitkäaikaisia. Maanviljelijät ja muut tarvitsevat suunnitteluvarmuutta, kun he tekevät investointeja laitteisiin. ILOC

yhtyä niiden kollegoiden mielipiteeseen, jotka ovat tyytyväisiä tähän kompromissiin ja tähän aikaansaatuun tulokseen. Tämä keskustelu käydään vain ideologiselta pohjalta ja tämä käydään tuottajien kustannuksella kotimaisilla tekijöillä ei ole enää investointivarmuutta ja se on vaikeaa. Tulos, josta me nyt äänestämme, on tyydyttävä, mutta se ei vielä riitä. Nämä ovat nyt ensimmäisiä askelia, jotka menevät oikeaan suuntaan. Minusta on, minusta on tärkeää, että, e, että bioetanoli ja biopolttoaineet, e, niitä, että niitä tuotaan, mutta Itävallassa esimerkiksi bio etanolin tuotanto tai bioetanolituotannon sivutuote on hyvin tar- tärkeää, nimittäin voidaan käyttää täysin geeniteknologian vapaata valkuaisainetta. Me onneksi pystyimme estämään iluktekijöiden huomioon ottamisen, sillä ne ovat tieteellisesti kyseenalaisia. Haluaisin nyt yhtyä tuon edellisen puhujan mielipiteeseen, joka jo sanoi, että meidän pitäisi ajatella aikaa vuoden 2020 jälkeen, sillä me tarvitsemme todellakin jo nyt tavoitteita tuolle ajalle. Meidän pitää tukea kehittyneitä biopolttoaineita, jotka valmistetaan esimerkiksi levästä tai jäämistä. Meidän pitää tällainen tuotanto myös tulevaisuudessa varmistaa. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra Kelly. Äh, Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin sanoa muutaman sanasen tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kun komissio astui toimensa, niin tässä on viety energiaa unionia eteenpäin. On haluttu vähentää riippumuuttamme fossiilista polttoaineista ja parantaa eurooppalaisen energian tuotannon määrää. Eritoten liikennesektorilla meidän täytyy todeta, että kasvihuonekaastupäätökset eivät ole riittävän hyviä eivätkä riittävän nopeita. Ja kun talous kasvaa, niin tullaan nähdä, näkemään tieillä paljon enemmän autoja ja rekkoja ja kuorma-autoja. Tämän vuoksi tähän täytyy kirjallisesti tarttua. Aivan kuten EPP-kollegat sanovat, kompromissi on hyvä. Me emme heitä tässä lasta pesuveden mukana. Me emme asetu ensimmäisen sukupolven energiamuotoja vastaan ja annamme viestiä myös tulevaisuudesta. Me vähennämme ilukin vaikutusta ja annamme oikeudellista varmuutta ja luottamusta investoijille, investoijille ja tätähän he tarvitsevat, jos haluamme, että he ovat mukana myös tulevina vuosina toiminnassa. Eritoten haluaisin sanoa, että olen nähnyt, olen tavannut useita eri investoijia ja toimijoita, jotka ovat sanoneet, että meillä on ollut paljon mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, niitä on hukattu, mutta tämä tulee nyt muuttamaan tulevaisuutta ja me pystymme CO2-päästöjä myös vähentämään. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ja siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Jokaiselle puhujalle on minuutin puheaika. Herra Pooni, olkaa hyvä. <clears throat> Senor Bogovic. Herra Bogovic, olkaa hyvä. Hvala za besedo. E, sam tudi podpiram ta kompromisni predlog, odgovarja na... Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä kompromissiehdotusta. Tämä on vastaus siihen ongelmaan, joka syntyi, koska kunnianhimo, kunnianhimotaso oli liian korkea. Tästä on kielteisiä seuraamuksia iluktekijöiden osalta elintarvikkeiden hinnat myöskin kallistuivat. Nyt täytyy ottaa askel taaksepäin. Ja kun tarkastelemme energiaunionia ja energiakonseptia, meidän täytyy todenteella helpottaa tavoitteisiin pääsyä. Meidän täytyy säästää energiaa. Tämä pitäisi olla päällimmäisenä tavoitteena liikennesektorilla. On kaikkein eniten tässä potentiaalia. Lisäksi, kun tarkastelemme asetettuja tavoitteita, varsinkin teknologian kannalta. Tämä ehdotus johtaa siihen, että pystymme parantamaan teknologista kehitystä ja voimme puhua myöskin sähköautoista ja edistää niitä. Olen varma, että mikäli merkittävä edistystä saadaan aikaan, silloin energiaa voidaan säästää. Sähköautot ja autojen käyttämä energia ylipäänsä on tässä merkittävä ala. <coughs> domnule președinte uh, în primul rând vreau să felicit că am simțit. Uh, Kiitos. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijä, vaikka minulla onkin sellainen tunne, että hän ei ole itsekään täysin tyytyväinen lopputulokseen, mutta ennen äänestystä meidän pitää aina miettiä sitä, mitä tapahtuisi, jos hylkäisimme tuloksen. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma, josta keskustelemme tänään. Tästä syystä me emme voi löytää, löytää kompromissia, joka tyydyttäisi kaikkia. Olen varma, että meidän pitäisi nyt ajatella vähemmän poliittisesti, ideologisesti. Meidän pitää ajatella järjellä ja päättää niin, että se on kansalaisten edun mukaista. Siksi meidän pitää tehdä kompromisseja, meidän pitää ottaa myös innovointi ja investoinnit huomioon. Ja Junckerin komission pitäisi nyt olla myös vakuuttunut siitä, että tutkimusta pitää tukea tällä alalla, sillä ilman tutkimusta ei edistytä. Energiavalikoima on myös tärkeä. Miten voimme saavuttaa sen, että kansalaisille energiakustannukset ovat alhaisia, mutta samalla te pitää taata. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Tietysti emme voi sanoa, että kaikkia ongelmia olisi ratkaistu, mutta kuitenkin olemme ottaneet edistysaskeleita ja aion äänestää tämän mietinnön puolesta. Edustaja Marias näyttäisi olevan poissa salista. Eli seuraavaksi edustaja Jakovic, olkaa hyvä. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedavajući. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Näin aluksi minä sanoisin, että minä puolan tätä mietintöä. Tiedän, että esittelijä herra Turvalts on tehnyt kaikkensa, jotta päästäisiin tässä sopimukseen. Ja jotta Euroopan parlamentin ääni kuuluisi mahdollisimman vahvana. Itse olen myös yrittänyt antaa oman panokseni tälle aiheelle. Omassa hallituksessani en puoltanut kovinkaan vahvasti ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja viittaan tässä siihen, jossa tein töitä. Nyt puhumme kehittyneistä poltto- biopolttoaineista, joissa hyödynnetään myös jätteitä. Tähän täytyy investoida ja tätä täytyy tutkia, jotta jätteet mahdollisimman suuressa määrin voitaisiin muuttaa biopolttoaineeksi. Tämä on tie, jota pitkin pitää kulkea. Kiitoksia seuraavaksi herra eh, Kesus. Eh, Kiitoksia puhemies arvon kollegat. Biopolttoaineet ovat tärkeitä ympäristön suojan kannalta. Niiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Meidän täytyy myöskin pyrkiä välttämään ilmastonmuutosta, lämpötilan nousua ja jäätiköiden sulamista. Tiedemiehet ovat äh, sältä aikaan tieteellistä näyttöä näistä asioista. ei Himalajan maanjärjestyskin ja muidenkin ilmastonmuutoksen liittyvien tekijöiden lisääntyminen, aavikoituminen, jäätiköiden sulaminen – ja kaikki muut tekijät ja lisäsateet, tulvat ovat erityisen vaarallisia varsinkin alavien maiden kannalta. Ne saattavat kokonaan kadota. Tämä on merkittävä taakka ja seuraamukset, jotka ajatuvat ilmastonmuutoksesta, eivät ole kaikki mitattavissa tai edes arvattavissa. Siksi meidän täytyy nyt soittaa hälytyskelloja ja ryhtyä hätätoimenpiteisiin nyt. Kiitoksia herra Turmes. Äh, Kiitos. Olin aikaisemmin esittelijänä uusiutuvien energialähteiden direktiivissä ja siksi minua kiinnostaa lopputulos todellakin paljon. Kaiken kaikkiaan tämä ei ole mikään loistava lopputulos, vaan melko heikko. Sillä ei ole parlamentin kanssa tekemistä, vaan neuvoston, joka ei ole edes vaivautunut paikalle. Meidän pitää rajoittaa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä. 7 prosenttia on korkea, liian korkea yläraja. Me tarvitsemme metodologiaa lisäksi koko biopolttoaineiden hiilidioksiditaseen määrittelemiseksi. Muuten emme voi käsitellä aihetta ikinä tieteellisesti. Ja kolmanneksi komissio tässä joutuu vastuuseen, nimittäin me tarvitsemme suunnittelu- ja investointivarmuutta ja siksi komission pitäisi tämän heikon lopputuloksen jälkeen 0,5 prosenttia kehittyneessä biopolttoaineessa, joka ei ole edes sitova tavoite. Nyt komission pitäisi katsoa, minkälaisia varoja on yhteisessä maatalouspolitiikassa ja tutkimuspolitiikassa. Tämä pitäisi yhdistää Junckerin investointisuunnitelmaan. Me tarvitsemme investointeja Romaniassa, Bulgariassa, Puolassa ja Ukrainassa ehkä jopa näille kehittyneille biopolttoaineille. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puhemies ja kiitokset teille kaikille parlamentin jäsenille osallistumisesta tähän keskusteluun. Tässä on keskustelun aikana kuultu paljon argumentteja tämä osoittaa, miten paljon vaikeuksia tämän direktiivin neuvottelussa on ollut. Se osoittaa, miten hankala oli päästä tähän herkkään ja tämähän ei tyydytä kaikkia ketään osallistujaa, mutta täytyy kuitenkin tunnustaa, että lopputulos lieventää epäsuoran maankäytön vaikutuksia ja edistää uusiutuvia biopolttoaineita. Haluaisin muistuttaa teille vielä Euroopan unionin energiastrategiasta. Siinä otetaan komission puheenjohtaja Junckerin kunnianhimo esille siitä, että Euroopan unionin täytyy olla energiasektorilla johtaja. Eurooppalaisen energiasektori muuttaa suuntaansa niin, että jätetään fossiiliset polttoaineet taaksepäin ja halutaan perustaa toiminta tässä uusiutu, uusiin teknologioihin. Biopolttoaineet, joilla on alhainen hiilijalan ja vähäinen ILUK-vaikutus, ne ovat osa tätä tulevaisuutta. Meillä täytyy olla sellainen energiapaketti tulevaisuudessa, jossa otetaan huomioon 2020 jälkeinen aika. Ja kuten parlamentin jäsenet ovat esittäneetkin, tämä paketin työstämisessä täytyy ottaa huomioon kaikki se kokemus, jota uusiutuvien polttoaineiden osalta on tähän mennessä saavutettu. Kiitoksia. Senior Torvalds. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja herra Torvalds, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kiitos myös äh, komissaari Kanjettelle. Kun kuuntelin tätä keskustelua, tai kun kuuntelee parlamentissa keskustelua, se on vähän niin kuin katsoisi Sergio Leonen elokuvaa. Siinä on hyvät, pahat ja rumatta. Ja, tai sitten a few dollars more, eli pikkuisen lisää fyrkkaa. Voisi ajatella tässäkin valossa tätä keskustelua. Ja useat sanovat, sanovat, että olemme oikeilla raiteilla. Ei kaikessa, mutta monessa asiassa kaikkea ei saatu nyt hoidettua kuntoon. Emme pystyneet hoitaa, hoitamaan kuntoon kaikkia taivaan ja maan välillä. Uskon, että komission jäsen Kaniette kyllä vielä palaa tämän asian pakeille, sanotaan vaikka kahden vuoden kuluttua, ei siksi, että kyse on energiaunionista, vaan siitä tosiasiasta, että teknologian edistyminen, jota tällä välillä on tapahtunut ja mikä on nähty käytännössäkin on hyvin nopea, enkä mä tiedä mihin suuntaan teknologia päätyy ja mitä mahdollisuuksia kahden kolmen vuoden kuluttua on käytössä. Uskon, että yhden asian kuitenkin saimme hoidettua kuntoon. Tällä minä tarkoitan sitä, että kuten ystäväni Schiller totesi, me tarvitsemme vakaat pelisäännöt. Uskon, että pääsimme siihen, että Euroopan unionilla täytyy olla vakaat pelisäännöt ja varmuutta teollisuuden kannalta, koska mikäli tätä ei ole, mitä nopeampaa teknologian kehitys on, niin sitä suurempi riski on olemassa, että teollisuus siirtyy muualle. Uskon, että tämä saatiin kuntoon. Sanomalla, että tämä saatiin kuntoon, ja kun otetaan huomioon, että edistys on erittäin nopeaa, kehitys on hyvin nopeaa, tämä on kovin visainen yhtälö. Komission jäsenellä on kaikki syyt olla huolissaan. Teillä on hyvin paljon työtä vielä edessänne ja te joudutte palaamaan tämän asian osalta meidän pakeillemme vielä tulevaisuudessa. Ja silloin korjataan jälleen muita asioita kuntoon. Kiitoksia kaikille erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja taistelu tästä jatkuu vain. Ei tämä vielä tähän lopu. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Onnittelut teille. Keskustelu päättyy ja tästä äänestetään tänään kello 12.30. Bien, el siguiente punto del orden del día Seuraavaksi esityslistallamme on suositus toiseen käsittelyyn Rova Margret